Il presidente. Buongiorno. Buongiorno, colleghe. Hyvää iltapäivää kaikille. Do una informazione conformemente al regolamento. Ilmoitusasia työjärjestyksen mukaan annamme sanktion Joannis Lagosille, koska hän häiritsi täysistuntoa 29. tammikuuta 2020. Käytti loukkaavaa kieltä ja esitti täällä paperia, joka symbolisoi kansallista lippua. Sanktio merkitsee, että hän merkitsee päivärahamenetyksen menetyksen seitsemäksi päiväksi ja väliaikaisesti hän ei voi osallistua parlamentin ja sen elinten toimintaan neljäksi päiväksi jo tästä päivästä alkaen 11. helmikuuta. Tämä päätös on luonnollisesti ilmoitettu asianosaiselle. Hän voi tehdä sisäisen muutoksen haun puhemiehistölle työjärjestyksen mukaisesti. Eilisen täysistunnon pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin huomautettavaa? Ei ole, joten pöytäkirjat on hyväksytty. Esityslistan mukaisesti käsittelemme seuraavana edustaja Maavriidesin mietintöä aiheena EU, Euroopan, Euroopan keskuspankki vuosikertomus 2018. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle. Esittelijä Mavrides saa puheenvuoron ja Tervehdin EKPn pääjohtaja Lagardia ja komission puolesta Dombrovskisia. Mavrides, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Hyvä puhemies. Kertomukseen. Tässä huomioidaan Euroopan parlamentin selkeä suhde EKP:hen kertomus on tärkeä väline, kun haluamme eh, eh, kertoa, kuinka EKP tulisi toimia, jos se haluaa eh, vakaata taloutta euroalueella ja kuinka sitten lähentää myöskin reaalitalouksia. Aikataulu on tärkeä asia. Tämä mietintö on nyt ensimmäinen tällä kaudella senkin jälkeen, kun uusi johtaja valittiin EKP, ja niin kuin puhemiehemme totesi, on suuri kunnia, että hyvä Rouva Lagarde, olette täällä tänään. Tässä keskitytään nykyiseen EKP-politiikkaan, tulevaan rahapolitiikkaan, toimiin ilmastonmuutosta vastaan ja vahvempaan euron globaaliin rooliin rahapoliittiset toimet 2018 ja niiden vaikutukset euroalueen talouksille. EKPn rooli on ollut hyvä vakauttamassa euron vakautta. Epätavanomaiset toimet ovat johtaneet elpymiseen ja talouden tilan paranemiseen ja toisaalta mahdollistaneet monissa omaisuuserän luokissa voittoja. Hyvin alhaiset tai negatiiviset korot mahdollistavat yksityisille yrityksille, työntekijöille ja lainaajille sen, että tästä talouden tilasta voidaan hyötyä ja toisaalta myöskin lainakustannukset ja työttömyys ovat alhaisella tasolla. Tärkeää on kuitenkin mahdollisia riskiä valvoja, mitä, taso, mitä taseeseen tulee mitä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi alhaisella inflaatiolla voi olla. Olemme huolissamme siitä, että lyhyen elpymisen jälkeen <clears throat> euroalueen kasvu on nyt vain 1,1 prosenttia euroalueella. Ja on erittäin tärkeää, että kaikki likviditeettiehdot todellakin huomioidaan. Kestävä kasvu on tärkeä asia, eikä rahapoliittisin keinoin yksin mahdollinen. Tarvitaan myös fiskaalipoliittisia toimia tämän lisäksi ja kuten pääjohtajalla Karton todennut, rahapoliittinen puitteisto on asetettava aikataulullisen ympäristöön ja tarvittaisiin julkista kuulemista, jossa Euroopan parlamentti olisi mukana. Tärkeää on myöskin kiinnittää huomiota pankkien asiantuntijaryhmän näkemykseen ja kommentteihin hitaasta palkkakehityksestä, koska sillä on merkitystä myöskin muuhun elpymiseen liittyen. 2019 6,4 oli työttömyysaste 7,4 euroalueella. Nämä ovat alhaisemmat luvut 2008 vuoden jälkeen, ja näitä seikkoja ei ole sitten palkkakehityksessä huomioitu. On erittäin tärkeää, että syvennetään ähm, äh, rahaliittoa ja myöskin saadaan päätökseen pääomamarkkinaunionin kehittäminen. On erittäin tärkeää, että Pariisin sopimuksen mukaisia toimia täytäntöön pannaan. Sehän sitoo EKPtä ja on seikka, joka tulee huomioida silloin, kun sosiaalisia ja ympäristöllisiä hallinnointitoimia täytäntöön pannaan. Tässä yhteydessä on huomioitava myös Brexitin vaikutukset, toisaalta eh, kryptovaluuttojen merkitys, eh, lisävalvontaa tällä saralla ja sääntelyä tarvittaisiin ja toisaalta mikä on mikro- ja pk-yritysten tilanne ja niiden luototuksen mahdollisuus ja kuinka reaalitalouden seikat huomioidaan. Mitä tulee tilinpitovelvollisuuteen, on hyvä, että Trakin kaudella siihen on kiinnitetty paremmin huomiota ja asiaan tulee eh, kiinnittää huomiota riittävästi myös eh, uuden pääjohtajan kaudella. On erittäin tärkeää, että katsotaan, minkälaista rahapoliittista eh, menettelyä sovelletaan, mutta siitä on myös tiedotettava kansalaisia, jotta ihmiset ymmärtävät, mitä vaikutuksia toimilla heidän elämäänsä on. Haluan kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä neuvottelujen yhteydessä. Ja toivottavasti EKPn ja Euroopan parlamentin tavoitteet jatkossakin ovat yhteiset. Niistä lähdin liikkeelle, kun mietintöäni laadin. Eli että mahdollistetaan todellinen taloudellinen lähentyminen ja voidaan vahvistaa euron roolia. Kiitos. Kiitokset esittelijä Mavrides. Ja nyt sitten johtaja Lagarde, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhemies, komission varapuheenjohtaja, esittelijä Mavrides, arvoisat parlamentin jäsenet, on ilo saada ensimmäistä kertaa osallistua parlamentin täysistuntoon ja keskustella esityksestä, joka käsittelee EKPn vuosikertomusta vuodelle 2018. Riippumattomuus ja vastuuvelvollisuus ovat kaksi kolikon samaa puolta EKPssä ja yksi ei ole olemassa ilman toista. Tästä syystä EKPn suhde Euroopan parlamenttiin on niin tärkeä. EKPn vuosikertomus on tärkeä elementti tässä suhteessa ja parlamentin päätöslauselma ja sitä seuraava palautte, jota julkaisemme, on osoitus hyvästä vuoropuhelusta toimielintemme välillä. Olen ollut EKPssä vasta noin sata päivää ja nyt olen lukenut päätöslauselman esityksen hyvin suurella mielenkiinnolla. Mikä yllätti minut erityisesti oli se, että olemme samaa mieltä monista tulevista haasteista, jotka kohtaavat EKPtä ja e- euroaluetta. Ja samalta tuntui, kun kuuntelin teitä, herra esittelijä. Haasteiden yleismaailman luonne korostaa sitä, että pitää edelleen käydä vuoropuhelua keskenämme. Tänään haluaisin keskittyä kahteen yleiseen huoleen, jotka ovat myös mukana pääsuomaistuksessa. Ensinnäkin rahapolitiikan rooli nykyisessä talousympäristössä ja kaksi – rakenteelliset haasteet euroalueen talouksissa. Euroalueen kasvuhetki on hidastunut vuoden 2018 alusta asti. Tämä johtuu globaalista epävarmuuksista pääosin ja siitä, että kansainvälinen kauppa on heikommalla tolalla. Tämä on myös heikentänyt hintapaineita ja inflaatio pysyy alle keskipitkän aikavälin tavoitteen juuri ja juuri, joten tätä taustaa vasten EKPn neuvosto on pyrkinyt varmistamaan hintavakauden, joka on mandaatti, jonka olemme saaneet EKPn perustamissopimuksen myötä. EKPn rahapolitiikka vuodesta 2014 lähtien riippuu neljästä elementistä. Vuodesta 2014 lähtien siis negatiivinen korko, va- äh, omaisuuserien ostot, forward guidance-toiminta ja kohdennetut äh, lainaohjelmat. Näiden myötä suotuisat lainaolot on pystytty säilyttämään ja kotiperäisten talouksien sitkeyttä pysty jatkamaan ja viime aikoina erityisesti on pystytty suojaamaan euroalueen talouksia globaalilta vastatuulelta Olemme tukeneet talouskasvua eri tavoin. Tämä myötä on nyt lisää työpaikkoja ja korkeampia palkkoja euroalueen kansalaisille. Kuten juuri mainitsitte, arvoisa esitelle euroalueen työttömyys on 7,4 prosenttia ja tämä on alhaisimmalla tasolla sitten toukokuun 2008 palkat, kuten myös mainitsitte, kasvoivat keskimäärin 2,5 prosenttia ensimmäisenä kolmena neljäksenä vuonna 2019 ja merkittävästi siis keskipitkän aikavälin keskiarvon ylipuolelle 2,5 prosenttia, mutta rahapolitiikan ei pitäisi olla ainut toimija. Mitä pidempään elvyttävät toimemme ovat käytössä, sitä suurempi on se riski, että tulee sivuvaikutuksia yhä enemmän. Tiedämme täysin, että alhaisten korkojen ympäristö vaikuttaa talletustuloihin, riskiin ottamiseen muun muassa ja myöskin asuntojen hintoihin. Ja seuraamme tarkkaan mahdollisia kielteisiä sivuvaikutuksia, että varmistetaan, että ne eivät äh, ole merkittävämpiä kuin myönteiset vaikutukset kun ajatellaan muussa työpaikkojen luomista ja palkkatuloja. Tänne pohdinta oli tärkeä esimerkiksi kuin EKP-neuvosto päätti ottaa käyttöön uuden järjestelmän, jossa pankkien toiminta tuettiin tämä kuuluisa siis kaksitasoinen talutuskorkojärjestelmä otetaan käyttöön. Muut politiikan alat erityisesti fiskaalitoimet, finanssipoliittiset toimet ja raken, ne potilat ovat myös tärkeässä osassa. Nämä potilat voivat lisätä tuottoisuutta, kasvua ja lisätä kasvupotentiaalia. Ja tämä siis tehostaa toimiamme kaiken kaikkiaan. Ja kun korot ovat alhaalla, niin fiskaalipolitiikka voi olla tehokasta. Se voi tukea euroalueen kasvua, joka puolestaan nostaa hintapainetta ja johtaa lopulta korkeampiin korkoihin – eurooppalainen vihreän kehityksen ohjelma, kasvun ohjelma ja muut vihreän siirtymän toimet voisivat vahvistaa myös kasvua entisestään. Parlamentin EKP EKPn vuosikertomuksesta korostaa kolmea rakenteellista kehityskulkua, jotka vaikuttavat EKPn toimintaympäristöön. Digitalisoituminen, ilmastonmuutos ja institutionaalinen rakenne talous- ja rahaunionissa. Ja haluaisin puhua hyvin lyhyesti vielä näistä kolmesta haasteesta, kun minulla on vielä aikaa. Digitalisoituminen ja ilmastonmuutos eivät ole syntyneet Euroopassa, ne ovat globaaleja ilmiöitä. Ne eivät odota, että valmistaudumme niihin. Ne tulevat vaikuttamaan meihin, olimme valmiita tai emme – joten meidän pitää valmistautua mahdollisimman hyvin. Ja tässä hengessä EKP arvioi, mitä vaikutuksia teknologian kehityksellä voisi olla maksupalveluille ja äh, rahoitusvakaudelle. Ja se myös itse osallistuu tällaisen innovoimistoimintaan. Näin ollen perustimme EU-järjestelmä Task Forcein tammikuussa, joka tutkisi mahdollisuuksia ja haasteita, jotka liittyvät eri digitaalivaluuttoihin ja testasimme sitä, miten ne toimisivat käytännössä. Erityisesti haluamme arvioida, josko keskuspankki digitaalivaluutta voisi palvella suurta yleisöä ja tukea EKPn tavoitteita yhdessä viiden muun keskuspankin kanssa. Jaamme kokemuksia tällä osa-alueella ja arvioimme miten tällaisia digitaalisia valuuttoja voitaisiin käyttää rajat ylittävästi. Lisäksi toimissa pitää aktivoitua ei vain siksi, että välitämme maailman kansalaisista maapallostamme, kuten digitalisoituminen ilmastonmuutoskin vaikuttaa kontekstiin, jossa keskuspankit toimivat. Joten meidän pitää ottaa nämä vaikutukset huomioon yhä enemmän keskuspankkien toiminnoissa – EKP on jo siirtynyt tähän suuntaan. Ensinnäkin haluamme hakea lisää tietoa ilmastonmuutoksen talousvaikutuksista ja varmistaa, että sen vaikutukset ovat paremmin heijasteltuina analyyseissamme, malleissamme ja ennusteissamme. Toiseksi alalla EKP monitoroi systeemisiä riskejä, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta – ja puhutaan myös siirtymistä hiilineutraaliin talouteen. Tämän työn myötä voimme testata sitä, miten hyvin euroalueen pankkisektori voi kestää ilmastoriskit. Lopuksi EKP aikoo lähentää omia investointipäätöksiään parisopimuksen tavoitteiden kanssa – Tämä liittyy esimerkiksi eläkerahastomme, jossa päätimme siitä kohti vähähiilistä indeksiä ja tutkimme, mitä muuta voidaan tehdä markkinatoimissamme. Strateginen tarkastelu, joka alkoi EKP-neuvostossa viime kuussa, tarkastelee sitä myös, miten nopea digitalisoituminen ja uhka ympäristön kestävyydelle yhdessä globalisoitumisen kanssa ja kehittyvien rakenteiden kanssa on muuttanut ympäristöä, jossa monetaaripolitiikka toimii. Strateginen tarkastelu ottaa huomioon kaikki EKPn politiikkakehyksen aspektit. Meidän pitää miettiä, miten voimme parhaiten saavuttaa EKPn hintavakausmandaatitavoitteen, joka hyödyttäisi kaikkia eurooppalaisia. Osana prosessia kuulemme yleisöä ja kuuntelemme heidän kantojaan, odotuksiaan – huoliaan avoimin mielin. Lisäksi teemme läheistä yhteistyötä niiden kanssa varmissa, jotka ovat suoraan huolissaan näistä asioista, ja olemme aloittaneet tuon työn. Olen keskittynyt TKP, mutta on tärkeää tunnistaa, että digitalisoituminen ja ilmastonmuutos – ovat äh, universaaleja kehityskulkuja, vaikuttavat kaikkiin eurooppalaisiin ja maailmankansalaisiin, mutta Eurooppa on aidollisessa asemassa, kun se kohtaa nämä haasteet. Tarvitaan kannustimia, muun muassa sisämarkkinoissa tarjoaa valtavasti potentiaalia talouden nykyoikaistumiselle. Eurooppa voi valjastaa tämä potentiaaliin ja suunnitella hyviä vastauksia tuleviin haasteisiin. mutta tärkeä pilari Euroopan vastausta globaalissa maailmassa. Sanotaan sitä, ettei talous- ja rahaunioni saisi jäädä unohduksiin. Ja parlamentin rooli käyttäjänä on tärkeä, eikä sitä voida aliarvioida. Viime vuosina euroalueen rakenne on kehittynyt merkittävästi, mutta kuten tiedätte, tärkeitä elementtejä puuttuu vielä tai ei ole vielä saatu loppuun näin ollen se ei pääse täyteen potentiaaliinsa. Tästä syystä EKP puhui jatkossakin sen puolesta, että olisi kattavampi EMU, talous- ja rahaunioni. Hyvin nopeasti muistuttaisin teitä siitä, mitä tarkoitan. Kyse on täydestä pankkiinonista ja siinä on yhteinen talletussuojajärjestelmä. Se on siis todellinen pääomamarkkinaunioni, joka kanava investointeja kohti innovatiivisia ja tuottavia käyttötapoja. Ja sillä on tämmöinen vakauttava ö, kapasiteetti, kun on häiriöitä. Kestävämpi emu näine elementteinen ei pelkästään auttaisi suojaamaan elinolojamme eri haasteita vaan se myös tukisi Euroopan vaikutusvaltaa maailmalla – mukaan lukien tekemällä eurosta houkuttelevaa ma- maailmanlaajuisesti. Joten loppuun haluaisin korostaa haasteiden yhteistä luonnetta. Tämä tulee vaatimaan kaikkia osapuolia, jotta Eurooppa voi palvella kansalaisia täysimääräisesti. EKP on tässä mukana myös mandaattinsa puitteissa se on valmis esittämään oman roolinsa. Kuten Ossa sanoin, haasteellinen universaali luonne tarkoittaa myös sitä, että pitää käydä vuoropuhelua EKPn ja parlamentin välillä. Ja tässä hengessä odotan innolla keskustelua, jota tulemme käymään tänä, tämän iltapäivän aikana. Kiitos. Grazie. Grazie, presidente Lagarde. Kiitos, pääjohtaja. Sitten eh, varapuheenjohtaja Dobrovskis, olkaa hyvä. Uh, honorable Hyvä puhemies, hyvä EKPn uh, puheenjohtaja, hyvät uh, jäsenet. Minulle on ilo tulla tänään tänne teidän kanssanne keskustelemaan tästä Lagarden hyvin oikea-aikaisesta EKPn vuosikertomuksesta. Aikataulusattumuksen mukaan EKP aloitti rahoituspoliittisen strategian uudistuksen tammikuun viimeisenä päivänä komitean tasolla. Haluaisin kiittää esittelijä Kostas Mavridesia ja Ekon valiokunnan jäseniä heidän tekemästään työstä. Komissio pitkälti on, on yhtä mieltä mietinnöstä. Olemme yhtä mieltä siitä, että EUn riippumattomuus raho, rahapolitiikassa on keskeinen huomioiden sen hintavakaustavoitteen riippumattomuutta on vahvistettava poliittisesta, poliittista riippumattomuutta ja poliittista tilinvelvollisuutta. Tässä käsitellään todellakin EKPn rahapolitiikkaa, mutta se ei riitä, jotta saavutetaan kestävää kasvua ja hintavakautta EU-ssa. Tarvitaan myös rakenneuudistuksia ja asiallisesti eriytettyä finanssipolitiikkaa Tämä on sitäkin tärkeämpää Euroopan taloudessa, kun äh, siellä kasvu on jatkunut, mutta kuitenkin kasvu on hidastunut ja tämä liittyy ulkoisen ympäristöön epävarmuuksiin äh, kauppapolitiikassa muun muassa. Haluaisin nyt äh, viitata muutamiin asioihin mietinnössä, jotka ovat komission poliittisen agendan kautta asia, tärkeitä. Ensinnäkin komission siirtynyt ilmastoneutraaliin politiikkaan. Se on vihreän sopimuksen tavoite. Siinä käytetään jatkuvasti merkittäviä vipuja, investointeja, innovointia, kansallisia uudistuksia, työmarkkinaosapuolten mukana olemista ja kansainvälistä yhteistyötä. Vihreän sopimuksen puitteissa olemme yhtä mieltä EKPn kanssa siitä, että ihmis- ilmastonmuutoksen liittyvää ta- että voivat tulla systeemisiksi ongelmiksi, ellei markkinoilla riskejä hinnoiteta asiallisesti. Konsultaatio koskien seuraavia askeleita kestävän rahoituksen agendalla ovat seuraavia syys, syksyn alussa strategialla pitäisi olla valmis. siellä tarkastellaan, kuinka näitä ympäristöriskejä hallinnoidaan ja otetaan mukaan rahoitusjärjestelmään pohdimme myös, kuinka vihreitä joukkolainoja voitaisiin käyttää kestävien investointien tukemiseksi oman ohjaus- ja talousjärjestelmän uuden tarkastelussa katsotaan sääntöjemme tehokkuutta koskien näiden avaintavoitteiden saavuttamista. Velan vakaus ja hintavakaus ovat edellytyksiä työpaikan luomiselle haluamme kuitenkin tehostaa toimintaamme edelleen. Edelleen olemme tyytyväisiä siitä, että nopeasti saataisiin va- pääomamarkkinaunioni valmiiksi ja tähän liittyy myös vakuutusjärjestelmä. Olemme tyytyväisiä parlamentin rohkaisemisesta koskien EKPn osuutta tässä hankkeessa. Komissio on aloittanut työnsä kriisihallinnan ja maksukyvyttömyyslainsäädännön laatimisessa. Nämä ovat tärkeitä, jotta saamaan kriisinhallintapuitteisto valmiiksi. Tämä liittyy pankkiunioniin. Edelleen haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on työmme koskien maksujärjestelmiä ja kryptovaluuttaa. Haluan kiittää e että sen tekemistä työstä maksurakenteissa. Tämä on tärkeää, että välittömät maksut euroalueella ovat todellisuutta. todellisuutta EKP ja keskuspankit ovat myös tutkimassa digitaalivaluutan mahdollisuuksia ja katsotaan, kuinka voidaan nopea, nopeuttaa ja halvenuttaa maksuja. Toivon, että tämä keskustelu on hyvin hedelmällinen ja, ja kiitän rakentavasta lähestymistavasta ähm, Euroopan parlamentille EKPlle viime vuosina. Kiitos. Kiitokset varapuheenjohtaja. Sitten ryhmäpuheenvuorot ensinnä EPP ja kollega Ferber, olkaa hyvä puheaika puolitoista minuuttia. Kiitos eh, puhemies, eh, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä pääjohtaja, hyvät kollegat. Kiitokset Roa Lagarde siitä, että nyt ensimmäistä kertaa olette Euroopan parlamentissa EKPn eh, e pääjohtajan roolissa. Viittasitte emuun ja totesitte, että tässä rahapoliittinen vakaus ei ole ainoa tärkeä asia, vaan on tärkeää, että käydään vilkasta vuoropuhelua myöskin julkisuuteen päin. Ja tässä myös Euroopan parlamentin rooli on ratkaiseva. Edeltäjänne kävi täällä usean otteeseen ja hänen ponnistuksensa pohjalta kyllä jäsenmaille olisi tarjoutunut hyväkin mahdollisuus toimia. Ja nyt sitten teidän tulee ryhtyä hankalin toimin. Viittasitte uuteen rahapoliittiseen strategiaan, sen esittämiseen ja neuvotteluihin siitä. Siinä vaiheessa, kun EKP ryhtyy näitä neuvotteluja käymään, niin toivottavasti rahapoliittiset toimet eivät joudu jäihin, vaan eh, reaktionopeus eh, edelleenkin säilyy. On ihan selvää, että ongelmia eh, saattaa tulla. Ja tässä varsin pitkään on ollut hyvin alhainen korkotaso ja se on aiheuttanut osaltaan myös hankaluuksia. On hyvä, että tarkastelemme tätä asiaa ja että mietimme myöskin mahdollista omalle digivaluutalle. EKPn e, digivaluutta <laughs> kyllä tuntuisi ehkä paremmalta kuin Facebookin vastaava, eli e, ainakin näin nopeasti tarkastelin, voin tukea tätä ajatusta. Kiitos. Ja seuraavana sitten Fernandes, olkaa hyvä presidenta. Kiitoksia puhemies, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä uusista tuulista, joita EKPn puheenjohtaja on tähänkin saliin ja EKPhen tuonut. Haluaisin korostaa sitä, että olemme vielä kovin kaukana siitä, että täytettäisiin instituution mandaatti rahapolitiikka ja la, kehitys, muu kaikki tämä ei kuitenkaan johda siihen, että inflaatio olisi pian lähellä 2 prosenttia. Ottaen huomioon elimen riippumattomuus, haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on ottaa uusia välineitä, uutta politiikkaa, jotta inflaatio saataisiin lähelle tavoitetta. Edelleen haluaisin että pyysisit, pyytäisitte vilpittömästi tukea finanssipuolelta niin, että teitä voitaisiin auttaa, jotta inflaatiotavoitteeseen päästäisiin. Olen nyt tyytyväinen tästä strategisesta uudelleen tarkastuksesta. Siinä ei pitäisi vain vähän viilata metodologiaa, vaan olisi otettava käyttöön uusia tavoitteita, uusia välineitä, uutta viestintää EKPn toimintaan. Kiitoksia. Danke vielmals, Herr Kollege Luis Caricano Gart Kaana seuraavalla, olkaa hyvä. Kiitos ja tervetuloa Rova Lagarde tuo tänne. Ensinnäkin haluan kiittää herra Mavridesia loistavasta työstä. Miten parissa, kuten näette mietinnössä, Rovala Lagarde, olemme huolissamme siitä, ettei, ettei ole saatu loppuun pankkiunionia. Hienoa kuulla, että Dombrovskis sanoi, että komissio työohjelma tulee menemään tähän suuntaan. Olen pitkälti samaa mieltä kannoistanne kun puhuitte prioriteeteista Rovala Garde. Edelleenkin on niin, että jos suuripankki kaatuu, niin valtiot ovat pankkien takana ja että rakenteemme ei ole riittävä, koska pankki on piti kuustaa kolmesta pilarista. Ensimmäinen pilari, joka on valvonta, se on paikoillaan. Toinen pilari, joka on kriisiratkaisu, on tavallaan paikoillaan, mutta ei todella käytössä No en tiedä, miten tämä nyt muotoilisi, mutta siis se ei todella toimi eikä ratkaise useampia tilanteita. Ja kolmas pilari, kuten Rova Lagarde sanoi, taltussuojajärjestelmä ei ole vielä jälkeillä. Uskomme, että tarvitaan pankkiunionia, joka rakentaa näitä siltoja. Tarvitaan periaatetta sille, että on bail-in eikä bail-out joten komissiolla on paljon työtä tehtävänä, tuemme tuota työtä, kannustamme teitä. Poliittisesti on tietysti hankalaa, parlamentti on valmis tukemaan tätä ja pyydän Rova Lagardille tuota tätä myös. Kiitos työstä, herra Dombrovskis. Danke vielmals. Kiitos. Ja Gunnar Beck seuraavana, olkaa hyvä. Hyvä. Pääjohtaja, hyvä puhemies. EKP pyrkii luomaan työpaikkoja, kasvua ja inflaatio tulisi nousta eh, ja siksi rahapaintaan lisää. Draghi toki on näin tehnytkin enemmän kuin kukaan eh, vuoden 2025 eh, jälkeen konsanaan. Ja ei kukaan ole paremmin rikkonut EU-sääntöjä kuin mitä Draghi teki. Ja kun eh, finanssikriisistä puhutaan, se iski pahemmin USAhan kuin tänne. Ja sitten kun Draghi eh, ryhtyi toimiin, niin Nykyisellään nuorisotyöttömyys kokonaisuudessaan EU:ssa e, on 25 prosentin tasolla. Saksassa e, eläkkeet ynnä muut säästöt sulavat kuin konsanaan alpeilla jäätiköt. Ja mitä tekee Draghi? Mitä hän tekee? Hän pyrkii toimimaan vain e, suuromistajien taskuihin ja sitten negatiiviset eh, eh, korot, ne johtavat, tai ilman tätä kaikkea ei Merkelkään olisi voinut ryhtyä ajamaan omaa maailman parantamisohjelmaansa. Ja Kaljunas seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää siitä työstä, jonka hän on tehnyt ja kerännyt eri ryhmien eri mielipiteet ja luonut tällaisen EKPn tulevaisuuden vision. Ja on teille tänne parlamenttiin muutamia kommentteja lisäyksen siihen, mitä on jo sanottu. Hyvää Rova Lagarde, kun kysymme teiltä EKPn digitaalivaluutasta, sanoitte, että meidän on edettävä hitaasti. Olen iloinen siitä, että kehittelette tätä asiaa enemmän. Esittelikin on yhtä mieltä, olen, tämä hankkeen merkitys on siis ymmärretty ja uskon, että parlamentti sitä täällä tukee. Toiseksi haluaisin mainita sen, että minulla on varmaankin uudelleen mentävä keskustelu, joka koskee rahoitussektorin valvonnan arkkitehtuurin. Se on hyvin pirstoutunutta Euroopassa. Euroopan instituutioiden mandaatit ovat päällekkäisiä ja epäselviä jos otamme tosissamme pankkiunionin ja päämarkkinaunionin ja niin edelleen, jos haluamme, että rahoitussektori eh, tekee työtä ihmisten puolesta, niin olisi aloitettava uudelleen keskustelu tästä ja olen oikein iloinen, että osallistutte siihen. Uskon, että komissio ja Euroopan parlamentti olemme valmiita antamaan panoksemme tuon keskustelun uudelleen elvyttämiseksi. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten eh, Van Overfelt olkaa hyvä. Kiitos. Rova pääjohtaja, hintavakaus oli ja on edelleenkin EKPn päätavoitte. Ei voi olla hintavakautta ilman rahoitusvakautta. Rahoitusvakaus on ennakkoehto hintojen vakaudelle. No mitä nyt nähdään maailmassa ja Euroopassa tällä hetkellä? Äärimmäisen alhaisia korkoja, luottoa ei helposti ja sitten on helppo tehdottu paljon spekulatiivisia IPOita, valtavasti varjopankkilan kasvua ja historiallista arvot eivät ole huomioon ja 15 biljoonaa dollaria negatiivista velkaa. No, jos nämä nähdään yhdessä, niin huomataan, että rahoitusvakauteen kohdistuu paljon painetta ja se on sanottuna, nämä ovat jo johtaneet tietynlaisen tilanteeseen, joten tässä pitäisi pohtia uudelleen toimia. Kiitos. Danke. Ja Papa Dimulis seuraavana, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä Rovalla Lagarde, tervetuloa. Tervetuloa myös teille, herra Domrovskis. Uskon, että suuri vastuuhenkilö Euroopan parlamentin huolista on poissa tästä keskustelusta, nimittäin neuvosto, hallitukset estävät eh, pankkiunionin ja kolmannen pilarin valmiiksi saattamisen. herran Garikano neuvosto on tässä jarrona. Keskuspankki pyytää, kun parlamentti tukee, samoin komissio eikä vaarana ole ainoastaan se, että kasvu hidastuu, vaan vaarana on uusi talouskriisi. Kymmenen vuotta talouskriisin jälkeen Yhdysvallat ovat täydessä käynnissä. Me täällä vielä pohdimme talon, hallinnon ja ohja, ohjauksen rakenteista kuinka vahvistettaisiin emua ja kuinka vahvistettaisiin eurojärjestelmää, mutta emme ole vielä perillä. Meillä ei ole vielä toimia, joilla voimme vihreän sopimuksenkin toteuttaa. Neuvosto haluaa edelleen leikata monivuotista rahoituskehystä, toisin kuin parlamentti, joka pyytää lisää varoja, jotta voidaan eriarvoisuuksia vähentää, jotta voidaan vastata kriisiin ja säilyttää kohesiopolitiikka, jotta voitaisiin investoida uuteen teknologiaan. Mavridisin mietintö on mahdollisuus pohtia, mitä voidaan muuttaa, jotta estettäisiin se, mikä koko ajan jarruttaa. Kiitos kiesi seuraavalla, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin kuin kertomuksessa todetaan, euro on enemmänkin kuin vain rahapoliittinen väline. Sillä on myös symbolinen merkitys ja kyseessä on myöskin poliittinen hanke. Mutta jos kuitenkin euroa globaalina valuuttana tarkastellaan, niin on katsottava, mitkä ovat heikkouksien, mainittujen heikkouksien syitä pitkän aikavälin vakaus eh, eurolle valuuttana on pitkälti kytköksessä siihen, kuinka EKP voi huomioida eh, rakenteelliset ja maantieteelliset erot, joita ilmenee EUn jäsenmaiden välillä ja jotka ilman muuta eh, ilmenevät esimerkiksi palkkaeroina uusien ja vanhojen jäsenmaiden välillä. Tällä kaikella on huomattavat negatiiviset sosiaaliset vaikutukset liittyen nuorisotyöttömyyteen ja myöskin siihen, että työvoimaa lähtee tietyiltä alueilta pois EU:ssa. Myöskin tässä yhteydessä finanssipoliittisia välineitä tarvitaan, kohesiopoliittisia välineitä myös taistelua korruptiota vastaan jos halutaan palkkaeroja voida kuroa umpeen eri jäsenmaiden välillä. Ja sitten rouva Pietikäinen, olkaa hyvä. Would like to Haluaisin täydestä sydämestä kiittää teitä ja onnitella teitä EKP ja sen uutta johtoa siitä, että lopultakin ilmasto ja muut ympäristöriskit huomioon talousriskeinä, rahoitusvakausriskeinä ja toivottavasti myös systeemisinä riskeinä jatkossakin. Hienoa kuulla, että tätä tullaan pohdiskelemaan strategisessa tarkastelussanne. Odotan sitä innolla. Toivon, että se on heijasteltuna kaikissa Ekopen markkinatoimissa. Ja tässä tarvitaan monia toimia ympäristön hyväksi. On myös hyvä kuulla, että komissio toimii nopeasti ja vie eteenpäin kestävän rahoituksen pakettia ja vetoomus molemmille toimijoille pyydän varmistakaa, että indikaattorit mittaamisesta ja elinkaarianalyysi on harmonisoitu ja kaiken kaikkiaan käytettynä samalla metodologialla eri instituutioissa, jotta tiedämme tasan, mitä teemme. Herzlichen Dank auch. Kiitokset. Ja sitten mm, Ekon valiokunnan puheenjohtaja Tinali, olkaa hyvä. Micro, please, madam. Okay. Thank you. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Parlamentin mietinnössä ilmaistaan tuki EKPn rahapolitiikalle ja tunnustetaan, että nämä toimet vastaavat EKPn mandaattia ja ne ovat olleet tärkeitä niin, että on voitu suojata euroalueen inflaatiota. Sen myötä on myös edesautettu talouden elpymistä. Haluaisin haastaa kenet tahansa osoittamaan, että tänään olisi parempi tilanne, mikäli politiikka olisi ollut erilaista. Mutta monet haasteistamme tänään ovat uusia ja ne edellyttävät lisää innovaatiota mm, rahapolitiikan hoitamiseen. Mainitsitte niistä monia. Lagarde, ilmastonmuutos, digitalisointi, halusi lisätä myös taloudellisen eriarvoisuuden monilla alueilla. Kaikilla näillä asioilla on merkittäviä rakenteellisia vaikutuksia tapaan, jolla talous toimii. Ne tulevat vaikuttamaan tärkeisiin muuttujiin, rahoitusvakauteen ja rah- rahapolitiikkaan, jotta me EKP voi hoitaa mandaatinsa ja varmistaa hintavakauden. EKP olisi paremmin ymmärrettävä, kuinka muuttuva ilmasto, teknologinen innovointi ja talouden eriarvoisuus vaikuttaa kotitalouksiin, yrityksiin ja rahoituslaitoksiin, joten EKPllä on analyyttistä taloudellista kapasiteettia, jotta tietoa saataisiin näistä asioista. Ja me haluamme tehdä oman osuutemme. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Joon. Stefan, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kollegat, rouva puhe, pääjohtaja Lagarde, kiitos, että olette täällä. Kiitos esittelijä loistavasta mietinnöstä. Kuten te rouva, olemme samaa mieltä siitä, että tilanne on huolestuttava. Tässä on useita haasteita taloudelle ja edustamme kansalaisia ja tätä huolta on huomattavissa aloilla. tämä talouskasvu on heikko ja se ei vaikuta riittävästi sitten asuntojen hinnat kasvavat jossakin paikoissa valtavasti ja globaalisti taloustoiminnan hidastuminen Kiinassa ja Brexit aiheuttavat lisää häiriötä taloudelle. Ja epävarmuuden aikoina, digitaalisen siirtymän aikana on hienoa kuulla aloitteistanne, että strategista EKPn eh, e rahapolitiikkaa arvioitaisiin uusiksi. Useita työmaita on siis ikään kuin tulossa ja tarvitaan todellista edistystä, jos ajatellaan eh, vastuutehtävien sukupuolten ja sitten EKP voisi kehitellä digitaalivaroja kyllä, mutta pitää toisaalta valvoa digitaalivaluuttoja, jotta voidaan torjua rahapesua tällä toinen kansainvälinen ulottuvuus eurolle vahvistaa sen varantoroolia. Hienoa, että olette avoin vuoropuhelulle parlamentin kanssa. Tästähän puhuitte jo ensimmäisessä kuulemisessanne ja julkiset kuulemiset tuotuvan loistava lisäys ja puhemies keskeyttää. Toivottavasti saamme olla mukana tässä toiminnassa. Madame la... Kiitos. Ja sitten eh, Helen Laporte, olkaa hyvä. Puhemies, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eh, hyvä Rova, olette tunnettu viisaudestanne ja, ja kyvystänne hoitaa ristiriitaisia ta- tarpeita. Tämä on ymmärtelevää, mutta kyllä se aika monen tehtävä on, eh, kun ajatellaan tulevaa rahapolitiikkaa, niin tämä on vähän käärme, joka puree ky- häntäänsä. Pyritään ehkäisemään inflaatiota ja työttömyyttä. Mario Draghi ryhtyy näihin epätavanomaisiin toimiin. Politiikka, tämä politiikka on kuitenkin ongelmallinen. Miinusmerkkiset korot ovat huonoja tallettajille ja, ja spekulaatiopahinen talouskasvun olisi päästävä. Kuinka aiotte tästä umpiköistä päästä eteenpäin? Vaikka teille on tärkeää EKPn täydellinen riippumattomuus, sanoitte, että ilmastonmuutoksesta haluatte tehdä prioriteettiaiheen, jotta vastaisitte komission odotuksiin vihreämpää politiikkaa, mutta myös politisoimpaa, poliittisempaa EKPtä. Eh, e EKPn no, ohjesääntö on kuitenkin muistettava, eikä voi ast, voida astua kansallisvaltioiden niin varpaille. Kuinka selitätte tämän ristiriidan? Kiitokset. Ja sitten Sven Giegold, olkaa hyvä. Frau Lagarde. Pääjohtaja Lagarde, äh, hyvä puhemies. Kiitos sanoistanne ja on hyvä, että olette täällä tänään. Niin kuin tässä jo äh, eräs puhuja totesi, Minäkin toivoisin, että kryptovaluutan ja digitalisoitumisen haasteita olisi syytä tarkastella lähemmin. Keskuspankki jos se haluaa todellakin mahdollistaa kansalaisille tietokoneen käytön myöskin maksumenettelyissä. Silloin tulisi pitää huoli siitä, että digipalvelut olisivat edullisempia ja toisaalta kuuluisivat myös julkisten palvelutarjoajien piiriin. Ei ole hyvä, että digivaluuttoja kehittävät rikolliset verkostot, niin kuin tänä päivänä tapahtuu, eikä myöskään suurkansallisille yhtiöille digi digivaluutta tule antaa olisi erittäin hyvä, jos keskuspankki voisi sähköisen äh, rahan käyttöönoton hoitaa. Se varmasti olisi lohdullinen tieto myöskin kansalaisille. Kiitokset ja sitten seuraavana Pier Nicola Pedicini, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä puheenjohtaja Lagarde. Me emme tule tukemaan tätä parlamenttiin päätöslauselmaa, joka koskee EKPn vuosikertomusta. Eivät riitä hyvät aikomukset, kun halutaan torjua ilma, ilmastonmuutosta. Ei EKPtä voida vapauttaa siitä, että se on täysin epäonnistunut reaalitalouden tukemisesta. Ei riitä, että selitellään näitä Brexitillä ja epävarmuudella kauppapuolella. PKNT on kuitenkin romahtanut 18-19 vuosina euroalueella, mutta ei niissä maissa, joissa euroa ei ole käytössä. Epätavanomaiset toimet ovat jälleen kerran rahoittaneet pankkeja, mutta perheille ja yrityksille ei ole valonnut penniäkään. EKP on ottanut heikoimpien valtioiden rahat ja jakanut ne riko, rikkaimmille maille ja pankeille, jotka ovat täynnä derivoituja tuotteita teollistuotanto on romahtunut tästä syystä ja EKP on kannattava täysin vastuu tästä ilmiöstä. Danke, die dritte Rednerrunde beginnt mit Herrn Stefan Berger. Ja sitten seuraava kierros. Äh, ensimmäisenä edustaja Berger, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rova Lagarde, minusta on hyvä, että tulitte tänne ja puhuitte uudesta tyylistä EKPssä, sen perustamisesta että politiikka halutaan tarkastella ja myös viestiä siitä uudella tavalla ja selittää paremmin se. Se on oikein, se on tärkeää, se on tarpeen. Mutta jos on selviää, että uudelleen tarkastelun jälkeen politiikka on vääränlaista, niin sitten ei sitä voi vain viestiä toisella tapaa, vaan sitä pitää myös muuttaa. Mietintö osoittaa, että 1,2 prosenttia ja 1 prosenttia vuonna 2020 ja 1,5 prosenttia vuonna 2021 on inflaatio, jossa nousun. Jos näin on, niin sitten 2 prosentin tavoitteeseen ei päästä. Ja jos tämä on näin, niin sitten kysymys kuuluu, josko EKP ehkäpä ei tavoitteita näitä pitäisi asettaa, koska huomataan, että kun vuosikymmenen on ollut alaisia korkoja, erityisesti Saksassa – on ollut, tämä on ollut negatiivisia vaikutuksia. Olemme säästäjien maa, jossa siis pankeissa on paljon talletuksia, ja tämä on hankala ongelma. Sen takia pyydän teitä ottamaan tämän huomioon kriittisessä tarkastelussanne. Viimeinen virke. EKP haluaisi pankkiunionia edistää ja eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. No, se on ihan ok periaatteessa, mutta ennen kuin tautosuojajärjestelmä viedään eteenpäin, niin edellytysten pitää olla olemassa. Eihän palovakuutusta tehdä sellaisen kumppanin kanssa, jonka talo palaa, ja ottakaa tämä siis huomioon. Kiitos. Silva Pereira, olkaa hyvä. Obrigado, Presidente. Como este parlamento. Kiitos, puhemies. Tässä on nyt eh, kuultu puheenvuoroja ja tärkeää olisi, että ette toistaisi edeltäjänne tekemiä virheitä, eh, kun, pyri, kun jouduttiin taantumasta ponnistelemaan ulos. Nyt sitten uudet tuulet tuntuvat puhaltavan ja tärkeitä strategisia näkemyksiä olette jo esitte, esittäneet liittyen EKPn toimintaan ja toisaalta siihen, miten huomioida Green Deal ja ilmastokysymykset paremmin. Kuitenkin on erittäin tärkeää muistaa, että toimien tulisi olla sellaisia, että ne elvyttävät taloutta. Ja tämän lisäksi on erittäin tärkeää saavuttaa asetetut inflaatiotavoitteet. Hallitukset, jotka eivät ole valmiita hyväksymään laajempaa talousarviota on jollain tavalla vaikutettava siihen, että tässä asiassa edetään. Juu seuraavana, olkaa hyvä. Rouva puhemies, pääjohtaja Lagarde, Murovskis kollegat, haluaisin keskittyä yhteen asiaan tässä mietinnössä, nimittäin käteisvarat Rouva Lagarde, olette usein puhuneet siitä, että kansalaisten luottamuksen haluatte voittaa puolellenne, ja tämä on minulle sydämen asia ja haluaisin antaa teille tässä jotain mukaan. EU-kansalaiset pelkäävät sitä, että käteisvaroista luopua 500 setelistä luopuminen on osoitus tästä. Kansalaiset menettävät luottamuksensa EUn tästä entisestään. Käteisrahahan on kuitenkin tärkeä merkki vapaudesta ja riippumattomuudesta. Lisäksi tulee, että käteisraha on suojattu negatiivisilla koroilla, millä oli tärkeää, että Tämä otettiin paremmin kantana esille ja minä olen jättänyt tarkistuksen, kun menee tähän suuntaan. Öö, numero 75 nyt sitten tässä paperissa. Ja haluaisin sanoa teille myös, että teidän pitää antaa vakuudet kansalaisille, että käteisvarat säilytetään. Se tuo luottamusta lisää, mutta se tuo myös vapautta kansalaisille. Kiitos. Danke vielmals. Kiitoksia. Antonio Maria Rinaldi seuraavaksi. Kiitoksia. Pääjohtaja Lagarde, EKPn vuosikertomuksessa jatkuvasti kehutaan miinuskorkoja ja sanotaan, että se on vienyt euroalueen taloutta nousuun. Mutta ettekö uskoisi, että kun negatiiviset korot ovat jatkuneet näin kauan, eivätkö ne ole saaneet liikepankit polvilleen? Nehän vievät pk-yrityksiä ja perheitä eteenpäin niillä ei juurikaan ole enää toimi, toimivaraa, eivätkä ne pysty antamaan luottoa. Ja tässä on äh, annettu parempi tilanne investointipankeille, jotka spekuloivat enemmän. Ja määräinen keventäminen on nostanut äh, EKPn äh, rahamäärän uusiin lukemiin on päädytty tai jouduttu jatkuvan deflaatioon. Eikö olisi jo parempi alkaa käyttää helikopterirahaa, jotta saadaan lisättyä kulutusta? Tällä hetkellä tuotanto on katastrofaalisen alhaisella tasolla. Mrs. Francis Fitzgerald. Francis Fitzgerald seuraavaksi. Kiitos. Viime viikolla Ekon valiokunnassa sanoitte, että eh, asuntojen hintoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota liittyen eh, eh, inflaation ja meillä Irlannissa nimenomaan asumisen hinta vaikutti vastalause ääniin. Ja ja vuodesta 2013 asuntojen hinnat ovat nousseet 25 prosenttia. Ja vuokrien, hin, vuokrien taso on noussut kautta Euroopan. Me tarvitsemme eh, monipuolisemman valikoiman eh, rahoitusvälineitä, joilla tähän voidaan pureutua. Ennen kuin teidät nimitettiin EKPn pääjohtajaksi te sanoitte, että EKP on selitettävä kansalaisille ei, asioita, ei vain markkinoiden. Mielestäni teidän eh, kuulemis eh, jäsenvaltioissa on todella hyvä, ja on todella, mutta mielestäni asumisasia on todellakin tärkein, koska jos haluamme eh, kohdata kansalaiset kunnolla, meidän täytyy kohdata myöskin nämä asiat, jotka aiheuttavat heille näin suurta vaikeuksia. Siis tämä on sosiaalinen ja taloudellinen asia monissa jäsenmaissa, ja tässä teillä ja EKPllä voisi olla johtava rooli, e, ymmärtävä rooli ja voisitte löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Herr Kollege Alfred Sant. Alfred Sand seuraavaksi. Onnittelut kollega Kostas Mavridisille erinomaisesta mietinnöstä. Mekin haluaisin keskittyä alueeseen, joka ansaitsee huomiota hiukan eri näkökannalta kuin mitä tahansa on tehnyt, eli pientien ja suurtien pankkien tilanteeseen eurovyöhykkeellä tilanne on tullut vaikeaksi tämä aihe aiheuttaa ongelmia, koska tässä on puuttumaan siihen, mikä on ollut monetääristä helpottavaa politiikkaa EKPn taholta. Tämän politiikalla on pyritty edistämään kasvua. Tässä mielessä olen yhtä mieltä siitä, mutta näyttävät myöskin oheisia vaurioita pankeille. Muita tekijöitä liittyy tähän, kuten se, että on liikaa säädöksiä ja se, että operatiiviset kustannukset kasvavat – pääomamarkkinaunionia edistetään Euroopassa pankkien äh, haluttomuus yritysautosta on vähentymässä. Pankit pyrkivät vähentämään kustannuksia ja pyrkimään voittoa tuottavana, millä on kielteisiä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Olisi toivottu, että tämä johtaisi eurooppalaisten sankarien nousemiseen pankkivyöhykkeelle. Eurovyöhykkeen pankit niiden täytyy siitä antaa tukea kansantalouksille ja kansalaisille ja yrityksille, mutta kaikki nämä tulevat kärsimään tällä hetkellä. Danke. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Kollege. puheenvuoroa. Kiitos puhemies. Tämä käsillä oleva mietintö liivessä sanottuna on Euroopan parlamentin pilkkaamista. Tämä kertomus on malliesimerkki siitä, miten kaunistellaan asioita toisaalta ja miten toisaalta niitä peitellään. Kevyt talouskasvu eurovyöhykkeellä johtuvat kohtalokkaasta valhaisten korkojen politiikasta, jolla ei ollut mitään syytä. Valtaisat tappiot, joita säästäjät eurovyöhykkeelle joutuvat kärsimään, ei sanaakaan niistä tässä kertomuksessa yhä korkeimmat riskit. Institutionaaliset eh, sijoittajat, kuten esimerkiksi eläkekassat, joutuvat ottamaan tällaisia riskejä ja niistä ei puhuta täällä mitään. Rahoitusmarkkinoiden ylikuumeneminen löyhän rahapolitiikan vuoksi ei myöskään nouse esille, ja rahapolitiikan aiheuttama kasvava sosiaalinen eriarvoisuus ei sanaakaan siitä. Rahapolitiikan aiheuttama kasvava loputon valtiovelan kasvu eurovehykkeellä ei sanaakaan. Minua tämä muistuttaa kommunistisen itäblokin raporteista, joissa kerrottiin vain siitä, mitä puoluejohto halusi kertoa ja se, mihin se johti, sen me kyllä kaikki tiedämme. Madame Lelyk. Seuraavaksi Lelyk. Rova Lagarde, kiitos, että olette täällä. Olette päättäneet lähteä määrällisen elvyttämisen tielle talouden tukemiseksi ja me monet, molet olemme huentuneina kuunnelle tällaista viestiä, koska usein ideologismi on johtanut tällä mantereella siihen, että meillä ei ole edelleenkään kunnollista omaa talousarviota, mitä on vaikea ymmärtää. Tilanne on sellainen, että teillä on valtavaa vastuu kannettavanamme, kannettavananne. Puhuttiin monesta tärkeästä asiasta, mutta kaipasin tässä hieman puhetta spekulaatiosta. Määrällinen elvyttäminen, helpottaminen oli viime vuosina hyvin tärkeää. Haluaisin tietää, mitä EKP aikoo tehdä konkreettisesti spekuloinnin estämiseksi. Kiitoksia seuraavaksi Tang. Thank you, President, and welcome, Madame Lagarde. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa.